Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi esityslipukaan meillä on äänestykset. Yksinkertaisessa menettelyssä Söndengaarden mietintö. Vastuvapaus 2007 vuodelle 2007 kakkos pääluokka neuvosto. Tässä haluaisin nyt esittää Kysymykseen esitteli. Huomaan, että täällä on työjärjestö puheenvuoro. Olkaa hyvä. Puhemies 173 säännön nojalla, koska vetoan, se on menettelytapa kysymys. Sinne voivat toimivaltansa käyttää vapaasti. Ja tänään aamuna neuvoston ja komission